ovat 231 artiklan nojalla esittäneet äänestettäväksi öö, ne löytyvät internetistä täysistuntokohdan alla. Sen jälkeen, kun heinäkuussa täysistuntokohdan istuntokausi on kestäytynyt. Olen allekirjoittanut kahdeksan